Tähän välitetään myös tämänpäiväiset päätöslauselmat. Ja hyvät kollegat, nyt olemme päässeet istuntoviikon loppuun. Toivotan teille kaikille hyvää kotimatkaa ja parlamentin istuntokausi keskeytetään.